Tämä on yksi ryhmän pyynnöistä, mutta pitää sanoa paljonko laitetaan omien pääomaan, jotta kaikki alueen vilveltä rahaa tulee ja todella työpaikkoja. Lisäksi jos halutaan löytää uusia resursseja ja rajoittaa lentoja, pitää lopettaa kerosiinin veroalet. Arvoisat ystävät, on aika julistaa sota ilmastonmuutokselle. Pitää lopettaa pienet askeleet Täällä säästetään miljoonat kuolemat, me myötä kansakuntat yhteen ja Euroopan pitää julistaa tämä sota. Tässä on kyse rahasta ja se terjymä haluaa tämän mukaisen budjetin. Kiitos. Vielen Dank. Jetzt hat das Wort für die Gruppe Renew. Kiitoksia seuraavaksi Renew-ryhmän puolesta. Edustaja Anno, olkaa hyvä, kolme minuuttia. Arvoisat äh, kollegat, äh, hyvät äh, Euroopan komission neuvoston edustajat. Me keskustelemme tänään vuoden 2020 talousarviosta. Kyseessä on viimeinen vuonna 2014 alkaneen rahoituskehyksen vuosista. Tällä hetkellä meidän tulee nähdä, kuinka olemme täyttäneet sitoumuksemme, kuinka tehokkaita toimimme ovat olleet. Meidän tulee myöskin katsoa, minkälaisia painotuksia meidän tulee tuleville vuosille omaksua. Haluaisin käyttää kaikkia joustovaraa käytössämme, että voisimme osoittaa sen, että Eurooppa voi olla houkutteleva ja tukea Euroopan kansalaisia. Meidän täytyy ymmärtää, niitä huolia, joita äänestäjillä on, ja osoittaa heille, että voimme tarjota vision yhteiskunnastamme. Eurooppalaiset ovat yhä enemmän huolissaan, yhä huolestuneempia ympäristön suojelemisen vuoksi. Meidän täytyy löytää heidän huolinsa vastauksia. Meidän täytyy löytää teknologisia ja innovatiivisia ratkaisuja. Meidän tulee myöskin äh, ohjata Euroopan unionin taloutta tähän samaan suuntaan. Meidän täytyy myöskin säilyttää taloutemme kilpailukyky. Meidän täytyy varoa sitä, että energiasiirtymä ei vaarannu. Me emme voi tarjota tarttua kirjallisiin toimiin ja rajoittaa toimimme vain tietyille aloille. Esimerkiksi Romaniassa vain muutamat alat nämä huippu tason vaatimukset täyttävät. Meillä on kuitenkin valtavia ympäristönsuojelullisia vaatimuksia Romaniassa. Meillä on taloudellista jakaumaa myöskin mantereillamme ja siihen tulisi puuttua, sillä se takaisi koko mantereen vaurauden. Meidän täytyy löytää sellaisia taloudellisia välineitä, joita voimme käyttää vastuullisesti. Emme saa luoda enempää epätasa-arvoa. Tästä syystä haluaisin korostaa sitä, että me painotamme talous arvioon liitettävää teknistä tukea olen esittänyt teknistä tukea koskevia tarkistuksia. Meidän täytyy nimittäin tarkastella sitä, mitä voimme tehdä suurissa talouden keskuksissa Euroopassa. Itä-Euroopasta kulkee aivovuoto Länsi-Eurooppaan ja meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota keskeisiin ja Itä-Euroopan jäsenvaltioihimme. Haluaisin vielä lisätä tähän, että yhä useampi Euroopan kansalainen toivoisi, että Euroopan unioni käyttää unionin varoja huolellisella tavalla, koska saamme pian EPPO-viraston toimintaan. Haluaisin ehdottaa sille vahvaa talousarvioosuutta, jotta se voisi aloittaa toimintansa heti ensi vuoden alussa, jotta se voisi ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi vihreät aleryhmä Rasmus Andresen, kaksi ja puoli minuuttia. Brände, orkane und übersch- äh, myrskyt, äh, tulvat, äh, ilmastonmuutos tuhoavat monien ihmisten elinmahdollisuudet, varsinkin nuorten ihmisten. Ja nuoret ovatkin lähteneet joka perjantai mieltään osoittamaan kaduille. Ja katsokaa, mitä tapahtuu esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Sen vuoksi minusta meidän kaikkien täytyy nyt lähteä toimimaan ja sen vuoksi me puhumme budjetista, emmekä ainoastaan luvuista, vaan koko maamme, maan pallomme tulevaisuudesta ja siitä, millä tavalla me voimme yhdessä investoida tulevaisuuteen. Vihreät haluavat taistella ilmastonmuutosta ja köyhyyttä vastaan ja me haluamme, että unioni antaa ihmisille perspektiivin ja tämä merkitsee eh, erittäin paljon nuorille, työttömille Espanjassa, Italiassa, Kreikassa eh, sitä, että meidän on panostettava heihin. Nämä ihmiset eivät ole löytäneet työtä eivätkä ole päässeet kriisistä vielä ylitse. Me vihreät uskomme, että me tarvitsemme todellista uutta vihreää diiliä. Merkel, Macron ja muut eh, vaalikampanjoissa puhuivat eh, kovaan ääneen eh, eurooppalaisista investoinneista, mutta nyt näin ei tehdäkään, vaan ne ehdottavat leikkauksia muutoksen vastaiseen taisteluun, nuorisotyöttömyyteen sekä tutkimukseen. Tämä ei voi olla totta. Vihreät vaativat, että 3,5 miljardia pitäisi antaa enemmän ilmastointiin. Me haluamme 350 miljoonaa enemmän nuoriso työttömyyden vastaiseen taisteluun samoin kuin ihmisoikeustaisteluun. Me haluamme eurooppalaisen 48 miljoonan euron paketin eh, meripelastukseen. Se on meidän velvollisuutemme. Me emme voi sulkea silmiämme. Meidän täytyy toimia aktiivisesti. Eh, neuvoston ehdotukset eivät ole meille hyväksyttäviä. Vihreät ovat valmiita osallistumaan budjettityössä myös eh, rakentavaan enemmistön. Me haluamme muotouttaa ja muuttaa Eurooppaa, mutta meidän täytyy toteuttaa asioita. Meidän tulee investoida yhteiseen tulevaisuuteemme ja toivon, että me löydämme löydämme enemmistön parlamentissa tälle ja että me saamme sen lävitse myös neuvostossa meidän yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Kiitos. Kiitos ja kiitos myös, että piditte kiinni puheajasta. Seuraavaksi ID-ryhmä, edustaja Laporte. Minuutti. Yksi minuutti. Madame la présidente, mes chers collègues. Puhemies, rakkaat kollegat, viime viikolla Erdogan jälleen kerran uhkasi avata pakolaisportit Eurooppaan ja eurooppalaiset äh, alastuvat tähän. Hän taas kiristää meitä näillä muuttovirroilla. On muistettava, että komissio on, komissio on antanut jo useita miljardia euroja äh, ja antaa vielä lisää rahaa seuraavien viikkojen aikana Turkille. Kun nyt sitten kuitenkin tunnetaan tämä Frontexin pieni budjetti, niin äh, voi aivan hyvällä syyllä kysyä, että kuinka tällaisia budjettipäätöksiä oikein tehdään. Jälleen kerran emme onnistu omia rajojamme suojelemaan ja uskon, että meidän pitäisi kuitenkin kansallisia rajoja antaa omille maille mahdollisuus suojella. Meidän pitäisi tehdä myöskin vapaasti yhteistyötä keskenämme ja tällä tavalla myöskin voisimme paremmin ulkorajoja varjella, emmekä tällä tavalla päästää näitä kaikkia muuttovirtoja tulemaan Eurooppaan. Kiitokset. Seuraavaksi ECR-ryhmä Sonsa puolitoista minuuttia. Paljon kiitoksia rouva puhemies. Hyvät komission ja neuvoston edustajat, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, keskustelu talousarviosta on aina vaikeaa, mutta se pitäisi aina pohjata todellisuuteen. Täällä Euroopan parlamentissa me olemme vastuussa hyvästä taloudenhoidosta ja talousarvion hoidosta kansalaisten eduksi. Meillä on suuria haasteita edessämme ja siksi meidän täytyy olla tehokkaita toimissamme. Euroopan unionin äh, perussopimukset toteavat, että meidän täytyy huolehtia maanviljelyksestä ja siksi emme voi hyväksyä sitä, että otsakkeesta yksi äm, leikattaisiin. Emme voi toimia näin. Äh, kuluttaja äh, edustajien pitäisi toimia. ECR on esittänyt tästä asiasta tarkistuksia. Meidän lapsemme eivät voi syödä muovia, he tarvitsevat turvallista ruokaa. Jos me haluamme myöskin turvallisia asemia ja lentokenttiä, meidän täytyy suojella rajojamme, Euroopan unionin rajoja. Siksi ECR haluaa vahvistaa Europolia ja Frontexia. On erittäin huono uutinen, että neuvosto aikoo leikata horisontti 2020 420 miljoonalla. Yliopistot ja tutkijat tarvitsevat äh, tutkimustyöhönsä äh, varoja ja me kaikki tarvitsemme teknologiaa, jotta voisimme vastustaa työttömyyttä, myöskin nuorisotyöttömyyttä. Meidän täytyy olla realistisia ja löytää realistisia ratkaisuja ongelmiin. Tässä on hätäiltyjä ratkaisuja Euroopan unionille. Meidän täytyy korjata nämä haasteet yhdessä. Kiitoksia. Kiitos ja sitten sitten Rouva puhemies, kiitos. Olen täysin samaa mieltä eh, siitä, että hyvin kriittisesti tässä on nyt katsottu eh, Oettingerin toimesta tätä ehdotusta, jonka neuvosto on nyt tehnyt. Ja olen täysin samaa mieltä myöskin siitä, eh, että nyt vaaditaan täällä kaikkien poliittisten ryhmien toimesta siitä, että te nyt tässä ehdotuksessanne ymmärrätte, että on olemassa täällä parlamentissa yksimielinen kanta tätä neuvoston ehdotusta vastaan. Ehdotuksessa kysymys todellakin on siitä, että haudataan eurooppalainen kunnianhimo. Te sanoitte tuossa, että ette halua puhua luvuista. No, ymmärrän tuon, mutta minä haluan, että puhutaan luvuista, koska teidän ehdotuksenne on vain pelkkiä leikkauksia, jotka eivät ole edes perusteltuja, leikkauksia, jotka eivät millään lailla edistä tutkimusta nuorison toimintaa miinus 11 miljoonaa tai mitä tulee nuorisotyöllisyyteen. Samoin leikkauksia tulee myöskin maahanmuuttoon ja turvapaikkakysymyksiin, vaikka tähän pitäisi kuitenkin nyt kutouttamisen kautta puuttua vahvasti. Ja liukkauksia tulee myöskin kos- kosmeohjelmaan. Ja tämä näkyy siinä, että paljon vähemmän yritykset saavat tukia, joten haluan sanoa, että tällaisella budjetilla te uhraatte Euroopan. Ja tämän budjetin kautta vuonna 2020 surullista kyllä Eurooppa häviää. Kiitos. Seuraavaksi edustaja Hiiver, puolitoista minuuttia. 17,4 miljoonaa brittiä äänesti lähtevänsä eh, unionista. Tulevat olemaan hyvin vihaisia ja petettyjä, kun he näkevät, että EUn eh, e 2020 budjettiin menee taas miljardeja puntia. Me kuulimme sanan jatkuvuus aikaisemmin. Britit eivät äänestäneet jatkuvuuden puolesta, vaan itsenäisyyden puolelta. Ja Brexit-puolue haluaakin nyt selkeän eron unionista. House of Lords äh, sanoi hiljattain, että jos ei sopimusta saada, kaikki EUn lainsäädäntö liittyen myös äh, kaikenlaisiin äh, taloudellisiin sitoumuksiin loppuvat välittömästi ja että meillä ei ole minkään näköisiä velvollisuuksia taloudellisesti maksaa yhtään mitään. Joten se merkitsee sitä, että sopimukseton ero merkitsee ei penniäkään EUlle ja minulle se kuulostaa hyvältä. Ei siksi olekaan mikään ihme, että te epätoivoisesti yrititte saada Teresa Mayn hyväksymään tämän sopimuksen. Sopimuksen, joka hylättiin moneen kertaan. Brexit-puolue ja Boris Johnson, meidän pääministerimme, heidän ei tule nyt uudestaan yrittää myydä tätä sopimuksesta, koska Brexit-puolue tulee seuraamaan tarkasti jokaista askelta. Ja siellä, missä minä asun Englannissa, tiedättekö mitä mieltä me olemme siitä, että me annamme 30 miljardia euroa EUlle? Ei kiitos, ei sopimusta. Hoitakaa homma itse. Kiitokset ja sitten seuraavaksi edustaja Muressan EPP. Thank you. Thank you very much, Madam Paljon kiitoksia, rouva puhemies. Äh, hyvät kollegat, äh, me keskustelemme nyt Euroopan unionin talousarviosta vuodelle 2020. Äh, sillä on kaksi erityispiirrettä. Ensinnäkin nyt on viimeinen monivuotisen rahoituskehyksen vuosi ja toisekseen ensimmäinen vuosi Euroopan parlamentin vaalien jälkeen. Viimeinen rahoituskehyksen vuosi tarkoittaa sitä, että raha lopultakin virtaa jäsenmaihin. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy maksaa monia laskuja ja siksi minulla on kysymys neuvostolle. Meidän täytyy varmistaa se, että unionilla on kylliksi resursseja, jotta voimme laskumme maksaa. Ei ole mitään pahempaa viestiä kansalaisille kaupungeillemme kuin se, että unioni ei laskujaan maksa. Tämä ei ole mahdollista, ja nyt kun uusi monivuotinen rahoituskehitys alkaa, meidän täytyy painostaa, jotta saamme kylliksi varoja käyttöön ja jotta lopulta maksaisimme nämä laskut. Ja toiseksi, koska kyseessä on nyt ensimmäinen vuosi Euroopan parlamentin vaalien jälkeen, tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy kuulla niiden ihmisten ääntä, jotka ovat äänestäneet, äänestysvilkkaus oli suurempi kuin viisi vuotta sitten ja nuoret lähtivät äänestämään. Emme voi kertoa nuorille, että meillä on vähemmän rahaa nuorisotyöttömyyden vastustamiseen 116 miljoonalla. Neuvosto haluaisi leikata nuorisotyöttömyyden vastaisia toimia. Emme voi nuorille kertoa myöskään, että meillä on vähemmän rahaa ilmastonmuutostoimiin. Heitä huolestuttaa tulevaisuutemme. Emme voi myöskään kertoa heille, että me voi Erasmusta rahoittaa. Emmekä voi kertoa niille viljelijöille, jotka ovat lähteneet äänestämään, että rahaa ei ole. Siksi parlamentin neuvosto neuvoston ja komission täytyy varmistaa se, että löydämme oikeat prioriteetit ja varmistamme sen, että varat käytetään oikein. Kiitoksia. Thank you. And, uh, Kiitos ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Guolminille puolitoista minuuttia. Madam Chair, uh, dear colleagues, the budget... Puhemies, nämä budjettipäätökset ovat poliittisten toimien selkäranka tässä kysymys ei ole mistään byrokratisista ja teknisistä kysymyksistä, vaan siitä, kuinka Euroopan unioni vastaa niihin tarpeisiin, joita 500 miljoonalla EU-kansalaisella on. Meidän täällä Euroopan parlamentissa tulee olla hyvin kunnianhimoisia. Meidän ei pidä pelätä kriisin aikoina, että todella korkotamme korkealle, koska mitä enemmän kriisi on heittänyt meitä maahan, sitä enemmän meidän täytyy korkottaa korkealle, joten ei pidä vain pyrkiä äh, äh, komission budjettia kohti äh, nousemaan, vaan meidän täytyy myöskin sitä kohottaa, ja SD-ryhmä onkin ehdottanut 3,4 miljoonaa, se on hyväksyttävissä 2020 budjetin osalta. Kaikki rahoitukselliset tavoitteet, jotka ovat sidoksissa ilmastonmuutokseen, ovat sellaisia, joita täytyy ehdottomasti puolustaa. Myöskin nuorisotakuuta on vahvistettava ja se on oltava pysyvästi mukana äh, Euroopan rahastoissa erityisesti äh, Välimeren alueen naapuruuspolitiikka on erittäin tärkeä asia ja meidän täytyy edelleen pitää solidaarisuuden ja osallisuuden arvoista kiinni. Varjoesittelijänä olen ollut äh, mukana näitä virastoja koskevissa kysymyksissä ja mielestäni niiden henkilöstöä sekä myöskin rahoitusta pitäisi korottaa. Niiden toimet ovat hyvin myönteisiä niin äh, maahanmuuttoa, työllisyyttä kuin ympäristöäkin ajatellen. Rakkaat ystävät, nyt olemme äh, tien risteyksessä. Meidän täytyy olla vihreä ja sosiaalinen Eurooppa tai ei muutoin mitään. Toivon, että tartumme tähän tilaisuuteen. Vielen Dank. Kiitos. Ja seuraavaksi puheenvuoro edustaja Ayer, yksi minuutti. Kiitos puhemies arvoisa valtiosihteeri, komissaari, rakkaat kollegat. Tähän päättyy aiempi äh, rahoituskehyt ja nyt on katsottava taaksepäin. Vuonna 2013 EU-toimielimet päättivät käyttää 20 prosenttia ympäristön äh, ilmaston suojeluun, mutta tätä ei kuitenkaan ole noudatettu valitettavasti. Anteeksi, nähtävästi tulkkaus ei toimi, onko näin? So do I have to repeat or... Haluatteko, että toistan kenties? Aloittakaa alusta. Arvoisa valtiosihteeri, komissaari, rakkaat kollegat, nyt päättyy siis tämä nykyinen rahoitus näkymä ja täytyy vähän katsoa taaksepäin. Vuonna 2013 eurooppalaiset toimielimet päättivät käyttää 20 prosenttia menoista ilmastonsuojeluun. Nyt kuitenkaan tätä ei ole noudatettu ja tämä kuitenkin sellaisena aikana, jolloin katastrofeja on entistä enemmän ja kansalaiset itse asiassa ovat hyvin selkeästi viime toukokuussa ilmoittaneet, että he haluavat, että unioni toimii ja suojelee. Meidän täytyy vastata tähän huoleeseen. Meidän täytyy noudattaa sitä, mitä olemme luvanneet ja Renew Europe-ryhmälle on erittäin tärkeää, että tähän 20 prosenttiin päästään. Kysymys on maapallon suojelemisesta ja myöskin kansalaisten luottamuksesta. Arvoisa valtiosihteeri, komissaari, rakkaat kollegat, me panemme merkille neuvoston ehdotuksen sekä sen, että vuosittain pyritään saamaan aikaan äh, äh, säästöjä, mutta kuitenkin me odotamme enemmän vielä äh, niin äh, Suomelta puheenjohtajamaana kuin myöskin EU-toimielimiltä ja toivon mukaan seuraavissa rahoitusnäkymissä äh, tämä, nyt tämä tuleva budjetti olisi kuitenkin ikään kuin yhdistävä tekijä. Kiitokset. Seuraavaksi Boselager, puolitoista minuuttia. Dear Chair, Mrs. Bali, dear Commissioner Oettinger. Ähm, Ähm, hyvä komissio, hyvä neuvosto, on hienoa, että haluamme kunnioittaa aikaisempaa sitoumusta, ähm, uhrata ainakin 20 prosenttia talousarvion varoista ilmastonmuutostöihin. Haluaisin muistuttaa teitä myöskin siitä, että tämä lupaus tehtiin ennen Pariisin sopimuksen äh, solmimista ja liittyy 3,5 miljardia rahoitusta. Tuo myöskin sitä, että meillä olisi enemmän joustoa nuorille nuorisoaloitteen ja Erasmuksen muodossa, mutta tämä keskustelu on myöskin osa suurempaa kuvaa. Kyseessä on se, että osoitamme parlamentin olevan kunnianhimoinen tulevaa talousarviota ajatellen Euroopan parlamentin vaaleissa Euroopan kansalaiset osoittivat, että he haluaisivat meidän olevan vielä kunnianhimoisempia ja löytävän eurooppalaisia ratkaisuja haasteisiin heidän elämässään. Tarvitsemme talousarvion, joka kasvattaa eikä vähennä Euroopan unionin mahdollisuuksia toimia, mitä tulee maahanmuuttoon, ilmastonmuutokseen, turvapaikanhakujärjestelmään ja nuorisotyöllisyyteen. Siksi tarvitsemme talousarvion, joka palvelee eurooppalaisia ympäri Euroopan. Meidän pitäisi myöskin kasvattaa taloudellisia resursseja, joita Euroopan unioni itse kerää, kuten perussopimus meiltä vaatii. Meidän tulee osoittaa Euroopan kansalaisille ja neuvoston ystävillemme, että investointi ja suurempi investointi Eurooppaan on vaivan arvoista. Meidän tulee tehdä tämä tämän talousarvion seuraavan muoto. Kiitoksia. Kiitokset. Seuraavaksi ID-ryhmä, edustaja Madison, yksi minuutti. Minä tulen puhumaan Viroa. Ambitsioonit on olulised. Ja rah- Paljon kiitoksia. Ymmärrän tämän kunnianhimon tason. On erittäin tärkeää toimia kunnianhimoisesti ja haluamme lisää varoja, mutta kuuntelin äsken komission jäsen Oettingeriä ja on tosiasia, että jos yhdistynyt kuningaskunta ilman sopimusta Euroopan unionista eroaa, meiltä jää 11 miljardia uupumaan. Tämä rahoitus täytyy löytyä jostakin ja se tulee jäsenmailta. Ilman konsensusta emme tässä tule onnistumaan. Minulla on toinenkin kysymys. Komission jäsen Oettinger, uskoakseni on kaikkein eh, asiantuntevin asia tällä alalla. Puhumme tässä ympäristöstä, ilmastonmuutoksesta, nuorisotyöttömyydestä, mutta eikö meidän pitäisi myöskin puhua demografisista ongelmista? Eh, syntyvyys on 1,59 lasta naista kohti ja maailmanlaajuisesti olemme hyvin eh, kaukana keskiarvosta. Äh, jotta me voisimme menossa tulevaisuudessa, meidän täytyy myöskin huolehtia lapsistamme. me täytyy ottaa huomioon talousarviossa. Kiitos. Ja sitten ECR, edustaja Kusmiuk. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie ministrze. Kiitos e, komission jäsen, ministeri, e, puhemies. Käytän puheenvuoroni nyt tuodakseni esiin huolen aiheen ja huolestuneisuutta Teni, siitä, että meillä on budjetissa vuodelle 2020 huomattavasti vähemmän rahaa maksusitoumuksiin. Ja tämä merkitsee sitä, että monet projektit, esimerkiksi maaseudun kehittämisprojektit, saavat vähemmän rahaa. Tämä budjetti perustuu aika konservatiiviselle ajattelulle. Ja meillä on 20 miljardia euroa maksumääräys määrärahoihin, joten todennäköisesti me tulemme näkemään saman ongelman, jonka me näimme edellisellä kerralla 2012-2015. Meillä oli lähes 13 miljardia euroa maksumäärärahoissa. Jos eh, Iso-Britannia eroaa, niin me tarvitsemme korjaavan lisätalousarvion. Ja seuraavaksi Papadimulis, eh, yksi minuutti. Kirja Kiitokset. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tähän mennessä vielä yksikään eh, poliittisten ryhmien puhuja ei olisi tukenut edes epäsuorasti näitä leikkauksia, joita neuvosto nyt esittää ja joita puheenjohtajamaa esittää. Ja mm, komissaari Oettinger itse myöskin torjui ja kertoi myöskin perustelut. Ja äh, näihin ei voida suostua, jotta äh, halutaan kuitenkin päästä näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, eivät äh, ne ole pelkästään vain meidän komission tavoitteita, vaan myöskin neuvoston tavoitteita. Ja tämä on huono merkki, ja erityisesti kun ajatellaan seuraavia rahoitusnäkymiä, joten on katettava seuraavat seitsemän vuotta, ja joista neuvosto kanssa, me neuvottelee ilmastonmuutoksen torjunta ja innovaatio, työllisyys, nuoret. Kaikkein tähän on löydettävä rahaa ja jos rahaa on vähemmän, niin emme pysty tekemään enemmän. Ja se olisi vain ihme, jos vähemmän noin tehtäisiin. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Furore. Kiitoksia puhemies. Kuten joka vuosi neuvosto on esittänyt sarjan leikkauksia komission talousarvioesitykseen ja kriteerejä on vaikea tässä yhteydessä suoraan sanottuna ymmärtää. Nämä leikkaukset, niitä ei pitäisi äh, kohdentaa niihin ohjelmiin, jotka luovat lisäarvoa unionille äm, taloudellisesti, ympäristöstä tai yhteiskunnallisesti. Tämän päinvastoin neuvoston pitäisi ajaa sellaisia valintoja, jotka tukevat ohjelmia, jotka auttavat äh, innovaation tukemisessa ja työllisyyden tukemisessa. Äh, tätä vastoin, kuten aina, äh, on tehty leikkauksia ohjelmiin, jotka palvelevat Euroopan tulevaisuutta. Esimerkiksi YMP:hen tai 60 miljoonan leikkaus Dublinin sopimuksen osalta tai leikkaukset, joita tehdään nuorisotyöttömyyden vastaisiin toimiin. Ennen, enemmänkin kuin näitä leikkauksia me tarvitsemme pohdintaa siitä, kuinka voimme keskittää kulutuksemme tärkeimmille sektoreille ja käynnistää uudelleen reaalitalouden. Ja tätä vastoin meillä on mahdollisuus tehdä 55 miljoonan leikkaus hallinnollisiin kuluihin. Siellähän haaskausta esiintyy. Tämä on se linja, jolla meidän pitäisi edetä. Me olemme esittäneet tämänkaltaisia tarkistuksia vuoden 2020 talousarvioon. Haluamme tehdä leikkauksia näihin kuluihin. Me emme halua haaskausta Eurooppaan, me haluamme enemmän kasvua. Kiitoksia. Herzlichen Dank. Kiitos ja seuraavaksi puolitoista minuuttia minuuttia. Edustaja Vintsink. Kiitos puhemies, arvon kollegat. Eurooppalaisen elämän suojeleminen merkitsee meidän työllemme myös sitä, että hyvin teknisillä alueilla eh, meidän täytyy tehdä yhteistyötä USA ja esimerkiksi eh, Kaukoidän kanssa – Horisontissa me olemme investoineet hyvin tärkeisiin aiheisiin, jotka ovat tärkeitä meidän taloudellemme ja kilpailukyvyllemme ja työllisyydellemme. Minä olen iloinen siitä, että tämä ohjelma on nimenomaan PK-yrityksille tärkeä, koska PK-yritykset muodostavat tämän, meidän taloutemme selkärangan. 24 prosenttia menee nimenomaan PK-yrityksille. Monet eurooppalaiset maat sanovat, että on hienoa ja että on hyvää yhteistyötä pk-yritysten ja teollisuuden välillä, ja se on hyvä. Meidän teollisuutemme ja pk-yrityksemme ovat suurten haasteiden edessä, ja vain he kykenevät löytämään ratkaisuja esimerkiksi energiakysymyksiin, ilmastonmuutokseen ja muihin asioihin. Tätä taustaa vasten en todellakaan voi ymmärtää, että neuvosto nimenomaan Horisont-ohjelmaan haluaa tehdä leikkauksia. Kiitos. Edustaja Ussakovs, en näe häntä. Oletteko te paikalla? Mikäli hän ei ole paikalla, siirrymme seuraavaan. Edustaja Keller, yksi minuutti. Monsieur le commissaire. Euh, arvoisa komission jäsen, arvoisa ministeri, neuvosto tekee siis leikkauksia 20 vuodelle yli 27 miljoonaa ranskaksi. Voitaisiin sanoa, että tämä on vähän kuin sirpillä muotoiltu budjetti ja tämä vie budjettia siis alaspäin. Libeen liittyvät kysymykset, olen siis ryhmäni esittelijä tässä asiassa, niin niiden osalta eurooppalaiset, Euroopan ulkosuhdehallinnon varoja erityisesti lähdetään nyt alentamaan. Tiedämme kuitenkin, kuinka tärkeä sen tehtävä on. Ja erityisesti kun ajatellaan muuttovirtaa, palautussopimusten äh, edistämistä, niin kaikki tämä tarvitsee lisää varoja. Me haluamme myöskin tukea sitä, että myöskin Frontexille, Europolille ja Eurojustille annettaisiin lisää äh, varoja. Jäsenvaltioiden täytyy tässä vastata tehokkaasti, koska juuri nämä virastot voivat myötä vaikuttaa tähän vahvistettuun yhteistyöhön. Um, Kiitos. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Bito. Madame la Présidente, Rouva puhemies, hyvät kollegat. Meillä on metsäpalloja, kärsimme kuivuudesta. Voisiko ilmastosta nyt vihdoin tulla prioriteetti Euroopan unionin talousarviossa? Viime viikkojen aikana olen kuullut kauniita sanoja siitä, että kiireellisiin toimiin ryhdyttäisiin. Olen kuullut keskusteluja, joissa haluttiin tukea vaikeassa tilanteessa olevia viljelijöitä. Olen kuullut siitä, että äh, siirtyisimme kuivuutta kestävään viljelyyn. Äh, se, että me tukisimme heti vuonna 2020 maanviljelijöitä, ei ole lupaus, joka toteutuisi. Me olemme nyt menettäneet mahdollisuuden ja se on harmillista. Euroopan kansalaiset eivät tule olemaan tyytyväisiä vain kauniisiin sanoihin. Kun me ryhdymme tekemään töitä monivuotoisen rahoituskehyksen kohdalla, parlamentin täytyy toimia niin, että vihdoin tulevassa yhteisessä maatalouspolitiikassa otamme ilmastonmuutoksen huomioon. Ja kun neuvostossa käsittelette maatalouskysymyksiä, teidän tulee äänestää kyllä. Olette näin varmoja, että olette äänestäneet oikein. Kiitos. Kiitokset. Ja sitten yksi minuutti, edustaja Donato. Thank you, Madam President. Kiitos äh, puhemies. Minä puhun italiaa. Euroopan unionin talousarviossa kohesiopolitiikka on yksi kaikkein tärkeimpiä YMPn lisäksi. Kohesiopolitiikka liittyy suoraan perussopimukseen ja se tukee eri alueita, jotka ovat äh, syrjäisiä tai jäljessä muista. Äh, YMP on tällä hetkellä ainut väline, joka pystyy tuottamaan tehokkaita tuloksia, mitä tulee kasvuun, kilpailukykyyn ja työllisyyteen. Kuitenkin ähm, usein komissio ja neuvosto ehdottavat leikkauksia muutoksia tähän talousarvioosiin tai säästöjä, jos sopimuksetun Brexit tapahtuu. Meillä ei pitäisi olla näillä aloilla leikkauksia. Jos me haluamme taata tehokkuuden ja laadun toteutumisen ähm, hankkeidemme ja ohjelmiemme kohdalla. Ja henkilökohtaisesti minä toivon, että näitä strektoreita lopultakin äh, tuettaisiin. Niiden ehdot ovat yhä tiukempia ja jäsen maat harjoittavat samankaltaista politiikkaa kansalaisten tahtoa vastaan. Tämä tuottaa negatiivista ympäristö-, yhteisö- ja talouspolitiikkaa. Meillä pitäisi olla riittävä vuoden 2020 talousarvio, jotta voisimme palvella taloudellisesti ja sosiaalisesti Euroopan unionia. Kiitokset. Sitten eh, yksi minuutti, edustaja Jurčića. Thank you. Since Kiitos, koska kaikki nyt katsovat, että kaikkein tärkein mielenkiinnon kohde on kaikkein tärkein niin täytyy miettiä sitä, että mihin nyt eniten rahaa käytetään. Vähemmän halutaan katsoa taaksepäin ja arvioida, että mikä on ollut hyödyllistä ja mikä on ollut rahan hukkausta. Meidän täytyy todella nyt pyrkiä määrittelemään selkeät tavoitteet, joita voidaan EU-budjetista rahoittaa, ja myöskin ne tavoitteet, mitä halutaan. Esimerkiksi vaikkapa tehokkuus näissä koulutusohjelmissa on asia, jota ei pitäisi osallistujien määrällä määrällä mitata, vaan sillä, kuinka ne niiden jälkeen tuovat menestystä. Ja meidän pitää siis pyrkiä eroon näistä tihottomista ohjelmista. Näin meillä on enemmän resursseja parempiin ohjelmiin. Eilen ö, käytin ö, pitemmän puheajan kuin oli mahdollista. Ja nyt toivottavasti sitten tämä meni tasan tänään. Kiitos. Seuraavaksi Edustaja Ferreira, yksi minuutti. Kiitokset, puhemies. Tämä ehdotus on osoittaa, tai tässä on hyvin paljon ongelmia, kun tässä on, on, on leikattu esimerkiksi kohesiosta ja sosiaalisesta ja lisätty rahaa esimerkiksi sitten puolustukseen. Mutta siitä huolimatta me voisimme tehdä konkreettisia ehdotuksia ja parantaa tätä. Me olemme esittäneet eh, yli 80 tarkistusta. Meidän täytyy tukea strategisia projekteja, jotta voisimme taistella köyhyyttä, epätasa-arvoa vastaan, edistää naisten asemaa, biologista monimuotoisuutta ja niin edelleen. Ja meidän täytyisi pyrkiä käyttämään jokaisen alueen ja maan potentiaalia. Ja me tulemme taistelemaan sen puolesta, että parlamentissa hyväksytään nämä ehdotukset. Se on hyvin tärkeää, vaikka mm, tälläkään kuitenkaan ei voida poistaa kaikkia negatiivisia vaikutuksia. Roland. Kiitoksia sitten edustaja Roland. Puolitoista minuuttia. Thanks. When I look at the EU... Paljon kiitoksia. Kun tarkastelen Euroopan unionin talousarviota, näen äm, tyypillisiä poliittisia virheitä ja temppuja. Poliittiset virheet ovat antidemokraattisia, tyypillisiä ja äh, puhetta eurooppalaisesta elämäntavasta, äh, historiallinen väärinlaskemistapa ja haskaus on äh, perinteistä. Meillä on 720 miljoonaa erilaisiin lahjoihin omistettua ehkäpä kalastusvaliokunnan puheenjohtajan kaltaisille henkilöille varattuna. On aivan hämmästyttävää, että 18 miljardia yhä Euroopan unionin talousarvioon on laskettu mukaan yhdistyneeltä Brit- kuningaskunnalta, mutta kuinka te tulette maksamaan tämän, kun me lähdemme? Tämä ei voi olla mikään äh, verotuksellinen ratkaisu, sillä tällaisia ratkaisuja euroalueella ei voida tehdä. Äh, vakaus- ja kasvupaketin tarkoitus ei ole ähm, tukea taloutta. Tämä on vain taloudellista paimentamista niin, että komissio voi paimentaa niitä maita, joita haluaa ja suosia tiettyjä. Näin Ranska voi toimia kuten haluaa ja Italia ei. Mario Draghi oli aivan oikeassa. Me tarvitsemme taloudellista tukea, mutta talous, talouden kasvu- ja vakauspaketti tukahduttaa talouden. Se on suunniteltu lähentymisvälineeksi, mutta olemme nähneet edellisen kriisin myötä, että se tuhosi kreikkalaisten ja italialaisten elämän Euroopan integraation alttarilla. Seuraavaksi kollega Ressler, puolitoista minuuttia. Hvala podpredsjednice. Europa se danas suočava... Kiitos puhemies. Euroopalla on edessään haasteita, joita yksikään jäsenvaltio ei pysty yksin ratkaisemaan. Elämme aikoja, jolloin edessämme on demografisia, teknologisia ja ilmastollisia muutoksia. Ja tästä syystä tämän rahoitusnäkymän viimeinen budjetti on ikään kuin avain koko näihin budjettipolitiikkoihin. Ja täällä Euroopan parlamentissa meidän täytyy edelleen pitää kiinni sellaisesta politiikasta, jonka kohteena ovat nuoret, sellaiset toimet, joilla koulutus, työllisyys hyödyttävät nuoria, että nuorten on helpompi perustaa perheitä kaikkialla Euroopassa. Meidän on tuotava investointeja, innovaatiota, koulutusta, tutkimusta ja tällä tavalla meidän on taattava globaali kilpailukykymme, mutta samanaikaisesti meidän täytyy jatkaa sellaista politiikkaa, joka myöskin vähentää eroavaisuuksia jäsenvaltioiden kesken Keski- ja Itä-Eurooppa, äh, erityisesti Kroatia siellä nuorin jäsenvaltio edelleenkin ähm, ähm, on äh, vielä äh, vasta alussa tässä jäsenyydessään ja varmasti uskon, että tässä parhaiten mittaa voidaan ottaa siitä, kuinka parhaiten käytetään nämä varat ja sen takia tämän budjetin vuonna 2020 täytyy nyt myöskin Euroopan äh, unionissa meihin luottaneiden, vaaleissa luottaneiden ihmisten luottamus tällä budjetilla nyt sitten lunastaa. Meidän täytyy pyrkiä eri alueiden ja sukupolvivälistä eroavaisuutta poistamaan. En nyt näe salissa kollegaa Biedronia. Onko hän jossain muualla, toisessa, toisella paikalla? No, mikäli hän ei ole paikalla, niin jatkamme puhelista eteenpäin. Seuraavaksi eh, edustaja Chastel, yksi minuutti. Hyvät kollegat, meidän täytyy sanoa tämä suoraan. Neuvoston ehdottomat talousarvioleikkaukset Euroopan unionin talousarvioon eivät heijastele eh, Suomen prioriteetteja puheenjohtajamaana, eivätkä komission prioriteetteja, eh, eivätkä niitä toiveita, joita kansalaiset ovat ilmaisseet. Meidän täytyy nyt tarttua mahdollisuuteen tällä hetkellä, jotta voisimme vastata ilmastonmuutoksen haasteeseen ja taloudellisesti taata vaurauden, joka kestää ja jonka kaikki voivat jakaa. Tämä tulee tehdä investoimalla tutkimukseen ja kehitykseen ja innovointiin. Renew-ryhmän puolesta olen esittänyt erilaisia tarkistuksia, jotka heijastelevat meidän poliittisia prioriteettejamme, ähm, mikrorahoitus, ähm, haavoittuvaisten henkilöiden tuki, jos he haluavat luoda mikroyrityksen, äh, yrittäjyyden tukeminen ja kilpailukyvyn tukeminen, jotta voisimme tukemalla pk-yrityksiä vahvasti meidän tulisi helpottaa pk-yritysten rahoituksen saatua santtia. Ja tämän lisäksi myöskin tukea ammattikoulutusta, tehdä sitoumuksia työllisyyden ja kasvun eteen. Kiitokset ja seuraava puheenvuoro edustaja Dowding, yksi minuutti. Kiitos. Meidän yhteiskuntamme ja yhteisömme kohtaavat valtavia haasteita. Ilmastonmuutos, sosiaalinen epäoikeudenmukaisuus, taloudellinen epätasa-arvo ja tänä päivänä vihreänä minä pidän erityisen tärkeänä sitä, että annetaan lisää rahaa horisontille ja erasmuksille. Tämän päivän äänestys oli askel kohti oikeaan suuntaan, mutta me tarvitsemme enemmän varsinkin tutkimuspolitiikkaan, tutkimukseen, joka liittyy ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy rahoittaa tulevaisuuttamme ja sen vuoksi meidän täytyy lisätä rahoitusta horisontti Euroopalle. Tällä tulee olemaan valtava rooli siinä, kun ratkaistaan esimerkiksi ilmastokysymyksiä. Meidän täytyy kuitenkin äh, sitoutua myös äh, ilmastotoimiin muillakin sektoreilla, mutta kuitenkin tänä päivänä ilotkaamme siitä, että sijoitamme tulevaisuuteemme ja taistelemme ilmastonmuutosta vastaan. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Fest, yksi minuutti. Kiitos äh, Hyvät eh, edustajat, te puhutte täällä ihan kuin olisi kysymys teidän rahasta. Ei, nyt on kysymys eh, Euroopan veronmaksajien eh, intresseistä. He tekevät työtä ja maksavat veroja. 2020 budjetti 160 miljardia euroa, joka on lisäys noin 10 miljardilla edelliseen budjettiin mutta täysistunnossa kuitenkin äh, vaaditaan lisää ja, ja sitä kautta köyhist, kö, saadaan aikaan köyhyyttä. Voisi oikein kysyä, missä maailmassa jotkut edustajat elävät. Todellisuudessa tämä budjetti on liian suuri. Kaikki toimivat ihan niin kuin ei olisi mitään brexittiä, ihan kuin ei olisi mitään uhkaavaa kauppasotaa USA ja, Intian, USA ja Kiinan välillä ja öljykriisiä ynnä muuta. Ja äh, sen vuoksi meidän täytyy huomioida kaikki tämä äh, budjetissa, koska me emme voi jatkaa tällaista toimintaa veronmaksajien kustannuksella. Seuraavaksi Krista Foru, puolitoista minuuttia. Kirja Proedre, Agapite, kirja Pitrope, ja Arvoisa komission jäsen, minusta EUn budjetissa pitää pyrkiä työllisyyteen ja kasvuun, siis vastata niitä vaatimuksia, joita Euroopan kansalaisilla on. Tämän täytyy olla meidän prioriteettimme, että löydämme myöskin nuorille tutkimukseen, innovaatioon ja maatalouteen, pk-yrityksiin turvallisuuteen ja puolustukseen lisää varoja. Nämä ovat hyvin tärkeitä EUlle ja jäsenvaltioille. Meidän täytyy myöskin muistaa digitaalin talous. Mutta tämä budjetin pitäisi olla myöskin oikeusvaltiolle ja ihmisoikeuksille perustuva. Sen täytyy ottaa huomioon eurooppalaiset arvot. Yksikään eurooppalainen kansalainen varmastikaan ei halua, että että annettaisiin rahaa sellaisille maille, jotka rikkovat EUn arvoja ja periaatteita. Ajattelen tässä erityisesti sitä, kuinka puheenjohtajamaa on nyt ottanut esille myöskin näitä maita. Kysymys on myöskin Turkista erityisesti, jos jatkaa jatkamme Turkin rahoittamista. Kansalaiset sitä varmastikaan halua, ja eikä tietenkään Turkki myöskään edelleen voi toimia tällä tavalla Kyproksella, kun se on toiminut, jos jatkamme tätä rahoitusta. Ja nythän se uhkaa eurooppalaista vakautta. Tätä ei voida hyväksyä. Nyt on siis aika lähteä viemään pois varoja Turkilta, estää sen liittyminen ja taata se, että EU on periaatteiden ja arvojen yhteisö ja siihen eh, sen rahoituksesta hyötyville on oltava pakko seurata sen arvoja. Kollega Castro, äh, yksi minuutti. Hyvä puhemies, äh, hyvä komissio, hyvä neuvosto. Kansalaiset pyytävät, että olisimme lähempänä heitä, jotta voisimme äh, täyttää heidän toiveensa, mutta neuvoston ehdotukset vuoden 2020 talousarvion osalta vaikuttavat meitä kauemmas tästä tavoitteesta. Tässä on tehty merkittäviä leikkauksia komission ehdotukseen verrattuna, vaikka parlamentti oli sitä mieltä, että komission ehdotus ei ollut kovinkaan kunnianhimoinen. Meidän pitäisi ähm, maatalous- ja elintarvikesektorille investoida. Se on kaikkein suurin sektori Euroopassa vuonna 2020. Nämä leikkaukset eivät ota geopoliittista tilannetta myöskään huomioon. Meillä on jo Venäjän kauppasaaron vuoksi hankaluuksia ja saattaa olla, että kohtamme Brexitin ilman sopimusta. Meidän täytyy myöskin ajatella tulevaisuutta, nuorten tulevaisuutta. Meidän täytyy olla näiden haasteiden tasolla ja emme saa lähettää kielteisiä viestejä kun neuvottelemme seuraavasta monivuotoisesta rahoituskehyksestä. Kiitoksia. Kiitos. Seuraavaksi äh, kollega Senshot, yksi minuutti. Sehr geehrter Hochad. Äh, arvon äh, korkea-arvoiset teidän taloussuunnitelmanne on keskiajalta ja te uhkaatte ihmisiä tällä, koska te toimitte olette omassa tornissanne ja sitä kautta te olette sokeita tämän ajan uhille. Me elämme ikuista kesää, eläimet kuolevat ja merivaltaa rannat ja tuli meret, tuli metsät. Me tarvitsemme Öö, me, me, me tarvitsemme öö, suojaa teidän toimiltanne. Me, meillä ei ole tulevaisuutta ja me seisomme teitä vastaan. Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Herr Borgia, eine Minute. Edustaja Borgia, yksi minuutti. Grazie, Presidente. Io ritengo... Kiitoksia puhemies Oh, sellaiset äh, ohjelmat, jotka tuovat äh, tutkimusta ja innovointia, ovat äh, strategisia, mutta on hämmästyttävää huomata, että komission vuonna 2020 talousarvoesitykseen on tehty paljon leikkauksia, jotka aiheuttavat hankaluuksia nettomaksajille maille, kuten Italialle. Kun tarkastelemme tilannetta ja sitä, kuinka taloudellisvälineemme ovat toimineet, meillä on yhä liikaa kysymysmerkkejä. Meidän pitäisi metodisesti kohdata nämä haasteet. Meidän pitää keskustella komission toimista tässä tilanne on sellainen, että Italiassa ja Euroopassa meillä on nimenomaisia vaatimuksia ja tarpeita. Komission pitäisi ottaa huomioon nämä tilanteet. Me emme voi sulkea pois pienempiä toimivia, toimijoita ja me, meidän täytyy toimia, jos haluamme saada tulosta aikaa. Kiitos kollega Herbst, puolitoista minuuttia. Puhemies, arvon naiset ja herrat. Me edellisessä kohdassa keskustelimme taistelusta syöpää vastaan ja kaikki olivat samaa mieltä, että horisontohjelma on tässä erittäin tärkeä rooli. Ja nyt toisessa esityslistan kohdassa näemme, että tilanne onkin ihan toinen. Eli tässä on ihan selkeä epätasapaino siinä, mitä me haluamme ja mitä me toteutamme, enkä voisi sallia tätä. Hyvä komission jäsen, tässä on kysymys oikeastaan hidastuttamisesta ja se ei todellakaan auta taistelua syöpää vastaan tai nuorisotyöttömyydessä, koska nuoret työttömät, siellä on suuri vaara, että he esimerkiksi radikalisoituvat. Luonnollisesti me puhumme, tai tässä on kysymys veronmaksajien rahoista, mutta me emme voi puuttua niihin ohjelmiin, jotka toimivat erityisen hyvin, joissa on erityinen lisäarvo Euroopan tasolla. Se ei todellakaan ole hyvä ajatus, neuvosto hyvä. Meitä on täällä erittäin paljon uusia jäseniä, 60 prosenttia, ja me emme välttämättä ole tottuneet kaikkiin rituaaleihin, mitä täällä on, ja miten neuvosto esimerkiksi toimii. Mutta minä mietin tässä, että mitä tapahtuisi, jos me yhtäkkiä olisimme neuvoston kanssa samaa mieltä, emmekä olisikaan vastaan. Te varmaan järkyttyisitte, mutta toivon mukaan saamme kuitenkin aikaan hyvää yhteistyötä. Kiitokset. Sitten seuraavaksi edustaja Benjova. miksi minuutti. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážený pán komisár. Európsky parlament je vo svojich politikách veľmi ambiciózny, ako spravodaj Parlamentti on ollut hyvin kunnianhimoinen. Minä olin ympäristövaliokunnassa, esittelin ja tiedän, että me tarvitsemme hyvin paljon enemmän rahaa ja tätä rahaa ei budjetissa nyt tällä hetkellä ole. Ilmastonmuutos tuo mukanaan valtavia haasteita ja siihen tarvitaan enemmän varoja. Meistä, meidän täytyy yrittää myös parantaa kansalaistemme elinoloja ja sosiaalista pilaria on vahvistettava. Eurooppalainen vähimmäispalkka, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu, kaikki tämä on rahoitettava ja me tarvitsemme nyt järjestelmän, jolla me voimme rahoittaa tämän kunnianhimoisen politiikan. Ja me voisimme esimerkiksi ottaa käyttöön jonkinnäköisen digitaalisen verotuksen ja suurten monikansallisten yritysten verottamisen. Ja sen lisäksi meidän täytyisi estää veronkierto. Ja on erilaisia toimenpiteitä. Meidän tulisi myös estää tällaiset postilaatikkofirmat. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Pitsula, yksi minuutti. Na un dokumentu radim u odboru Regi, pa ću komentirati. Minä olen työstänyt tätä asiakirjaa regivaliokunnassa pari asiaa, siis tästä aluepolitiikan tai aluekehityksen näkökulmasta. Kohesiorahasto on keskeinen elementti monien jäsenvaltioiden kehitykselle ja sen takia sen on edelleen oltava yksi budjettimme kulmakivistä tällä, tässä budjetissa seuraavalla rahoituskaudella. Ja tässä on toimittava Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Lissabonin sopimuksen pohjalta minkään alueen ei saa jäädä jälkeen, vaan kohesiopolitiikkaan jokainen sijoitettu euro tuo takaisin 1,25 euroa. Olen pahoillani. Tämä budjetti kuitenkin jättää meidät rahatta monissa asioissa ilmastonmuutoksen, nuorisotyöllisyyden ja aloitteiden osalta. Tämä budjetti ei vastaa näihin ongelmiin, eikä tämä ole sellainen asia, mitä komissio pystyisi käyttämään, koska se ei millään lailla vastaa sen ehdotettu työohjelmaa. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Gill, yksi minuutti. Thank you, President. Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin tulla tänään keskusteluun AFET-valiokunnan varjoesittelijänä käyttämään puheenvuoron ja haluaisin ilmaista huoleni neuvoston ehdotuksille, jotka tähtävät leikkaukseen, miljardin leikkaukseen otsakkeen neljä maksusitoumuksissa. Tämä koskee ulkosuhteita ja ajaa niiden äh, budjettiosuuden äh, matalimmalle tasolleen äh, kolmeen vuoteen. Uskooko neuvosto todellakin, että aikana, jolla ihmisoikeukset, demokratia ja ihmis- oikeusvaltioperiaate ovat vaaranalla eri puolilla maailmaa, että tämä on oikea tapa toimia. Näinkö meidän pitää todellakin toimia? Vähentää Euroopan unionin mahdollisuutta puuttua tilanteeseen, kun ihmiset kipeästi kaipaavat. Minua huolestuttaa se, että Euroopan unioni vaikuttaa seuraavan Yhdysvaltain linjaa. Ja Kiina, Kiina taas äh, jakaa äm, rahaa äh, tiukoin ehdoin. Haluaisin nähdä Euroopan unionin kantavan vastuunsa tekemään enemmän demokratian ja ihmisoikeuksien alalla, joten vetoan neuvoston ja komission, jotta ne uudelleen arvioisivat tilannetta ja rahoittaisivat sitä, mikä on tarpeen. Kiitos. Als nächstes hat das Wort der... Kiitokset kollega Kajer, yksi minuutti. Kiitos äh, puhemies, äh, hyvä ministeri, komission jäsen ja kollegat. Tämä on 11. budjettimenettely, jota minä olen ollut mukana seuraamassa. Ja tästä on tullut tällainen institutionalisoitunut ja ritualisoitunut ja todella pitkäveteinen prosessi. No nyt tällä hetkellä ää, äh, neuvosto neuvosto ei todellakaan antanut mitään kovin kummallisia esittelyitä ja perusteluita näille leikkauksille. Ja jos katselen lukuja tarkemmin, niin tässä ollaan menty inflaation mukaan huomioiden taaksepäin aika lailla, kuten monet kollegat ovat sanoneet. Ja tartun äh, kollega Herbstin äh, ideaan, joka on aika charmantti. Mitähän te tekisitte, jos me yhtäkkiä hyväksyisimmekin teidän ehdotuksen? Hyvä ministeri, jos te joutuisitte selittämään teidän äänestäjille, että miksi Suomi äh, puheenjohtajamaana haluaa asettaa enemmän, antaa enemmän rahaa ilmastonsuojeluun, digitaaliseen muutokseen, rakentamiseen, ne muutokseen ja niin edelleen ja niin edelleen. En usko, että te onnistuisitte sitä, joten toivoisin, että te tarttuisitte esittelijän ehdotukseen. Kiitos ja sitten kollega Grappin. Mulțumesc, domnule comisar, domnule ministru, stimați colegi. Arvoisa komissaari, arvoisa ministeri, rakkaat kollegat, me olemme paljon keskustelleet tästä mietinnöstä ja tämä on ihan tavanomaista. Aivan alusta lähtien olen pitänyt hyvänä tätä komissaarin täsmennystä. Te hyvin selvitettiin, minkä takia pitäisi nämä leikkaukset pyrkiä estämään. Minä olen liikennevaliokunnan varjoesittelijä ja tuntuu siltä, että näitä on monissa paikoissa näitä leikkauksia arvoisa ministeri, te sanoitte, että budjetti on tärkeä Euroopan unionin budjetin väline, mutta tämä talousarvio, jota ehdotatte, tuo leikkauksia oikeastaan joka paikkaan. Kuinka oikein voidaan tukea EUta? Puhutaan startupeista, kohesiosta, turvallisuudesta, terveydestä. Tätä kansalaiset odottavat hyvinvointia, elintason nostamista ja riittävää turvallisuutta ja te sitten sanotte aivan päinvastaista. Puhutte eurooppalaisesta politiikasta, mutta kuitenkin näiden leikkausten takia menettävän vastakkaisen suuntaan. Seuraavaksi edustaja Noischel on puhujalistalla, mutta en näe häntä täällä. Onko hän paikalla? Mikä ei, niin siirrymme edustaja Fernandesiin, joka ei liioin ole paikalla, mutta edustaja Kamerevertin minä näen. Yksi minuutti. Ja, Frau Kiitos puhemies. Kaikkein saksalainen erittäin kuuluisa mainoskampanja ja sen slogani oikeastaan sopisi myös neuvostolle rahaa on koko ajan vähemmän, leikkaatte kulttuurista, te kansalaisten aloitteista ja osallistumisesta ja kaikkein menestyksekkäimmästä ohjelmasta Erasmus Plusasta kulttuurin ja koulutuksen merkitys yhteiskunnalliselle yhteydelle on hyvin tärkeä ja siihen viitataan jatkuvasti, mutta siihen ei kuitenkaan investoida laikaan. Neuvoston esittämät leikkaukset tälle sektorille eivät mitenkään ole hyväksyttävissä luova Eurooppa ja kansalaisten Eurooppa ovat nyt jo kärsineet alirahoituksesta. Kulttuuri- ja koulutusasioissa on ihan selvää, että me tarvitsemme enemmän rahaa. Me vaadimme 10 prosenttia enemmän Erasmus Plusalle ja luovalle Euroopalle sekä kansalaisten Euroopalle. Meidän on investoitava enemmän eikä vähemmän, kun on kysymys nuorista, kulttuurista ja koulutuksesta. Sen me olemme velkaa kansalaisillemme. Kiitos. Kiitos. Ja sitten kollega Benifa, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Olen sitä mieltä, että keskustelu koskien vuoden 2020 talousarviota on mahdollisuus äh, arvioida kykyämme puuttua äh, työttömyyteen. Minä edustan SND-ryhmää työllisyysvaliokunnassa ja siksi olemme esittäneet äh, tarkistuksia, jotka pyrkivät vahvistamaan tekstiä erityisesti mitä tulee nuorisotyöllisyyden tukemiseen. Meillähän on erittäin tärkeä väline kyseessä. Äh, nuorisotyöttömyys on aivan liian korkea monissa jäsenmaissa ja siksi toivomme, että me saisimme tähän nuorisoaloitteeseen 600 miljoonaa lisää meidän tulee vahvistaa työllisyyspolitiikkaamme ja kestävän kehityksen politiikkaamme entuudestaan. Meidän täytyy löydä synergiaa, vähentää epätasa-arvoa ja luoda enemmän tehokkuutta, parantaa myöskin työntekijöiden olosuhteita. Meidän täytyy myöskin keskittyä ammattikoulutukseen ja jatkuvaan koulutukseen. Euroopassa tarvitsemme muutoksen. Meidän täytyy palvella kansalaisiamme ja erityisesti näissä vaikeammissa tilanteissa puitteissa. Kiitoksia. Kiitos, hyvä kollega. Seuraavaksi sitten kollega Incher. Puhemies, maailma palaa, kuilut ovat syviä ja ihmisoikeudet uhastuja. Minä olen ylpeä minun sosiaalidemokraattien hallituksesta Ruotsissa, joka pitää kiinni yhden prosentin kehitysavusta. On tärkeää,